työ, pöytäkirjasta. Seuraavaksi artiklan 166, 167 sekä 195 alakohta 3. Siinä kyse on äänestyksestä Siin viitataan mietintöihin, jotka liittyvät äh, koskemattomuuskysymyksiin, niitä ei sovelleta näitä esitettyjä määräyksiä. Näitä määräyksiä sovelletaan niin kauan äh, toistaiseksi, paitsi jos ryhmä tai 40 jäsentä esittävät vastalauseensa. Ja nämä tekstit löytyvät Seans on Direct nettisivuiltamme. Kollega Ivari Padar on nimetty 7.4.2014 alkaen Viron äh, maatalousministeriksi. Hänet mm, ja kollega Desir